että heidän mandaattinsa ei ole yhteensopiva jonkun muun mandaatin kanssa. Kiitoksia. Nyt meillä on sitten yhden minuutin puheenvuorot. Minä aloitan tämän eh, ensimmäisenä Rova Zaborska. Um, merci beaucoup, madame la présidente. Kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin hyödyntää nyt sitä mm, seikkaa, että eilisestä lähtien on ollut voimassa alemmat verkkovierailuhinnat. Me olemme puhuneet verkkovierailuhinnoista operaattorien taholta. Ilman yhtenäisiä eurooppalaisia markkinoita, sisämarkkinoita, tällaisia hintojen alennuksia ei olisi saatu aikaiseksi. Tässä EU-toimielimet äh, ovat tehneet läheistä yhteistyötä ja tämä on loistava esimerkki siitä, miten olemme toimineet kansalaistemme etuja silmällä pitäen. Tulevina kuukausina Euroopan unionin edustajat, eh, edustajien ja menenä kuukausina edustajien toimia on kritisoitu kansalaisten taholta. Minä vahvasti uskon siihen, että eurooppalainen hanke on tarpeellinen. Se on aivan välttämätön, jos halutaan löytää vastauksia kansalaisten ongelmiin. Vengo, señorías, emocionado. Arvoisat parlamentin jäsenet, olen iloinen siitä, että olen tässä tavannut nämä äh, kaivosmiehet, jotka ovat äh, marssineet Madridissa. Ja olen pahoillani siitä, että komissio ei kuuntele suuri e, italialaisperinne ranskalainen kirjailija sanoi, että oman maani ikuiset arvot ovat edustettuina kaivostoiminnassa, koska siellä tahdotaan ja voidaan taistella. Kesäkuussa 50 vuotta sitten kaivosalalla noustiin fasistidiktatuuria vastaan. Ja tämä oli merkittävä askel kohti vapautta. Ja Madavriaga, meidän pitäisi hänen nimensä, muka, nimensä antaa tämän parlamentin jollekin rakennukselle. Kiitoksia, herra Hidalgo. Seuraavana on herra Bysoi Christian începerea dezbaterilor în parlamentul european pe tema directivei privind Kiitoksia paljon puhemies. Minä haluaisin mielelläni puhua direktiivistä, joka liittyy lääkkeisiin Euroopan unionissa ja myöskin siitä, miten, se vaiku- miten ne vaikuttavat ihmisiin. Äh, me tarvitsemme älykästä lääkepolitiikkaa, me tarvitsemme hyvää politiikkaa uusien tuotteiden markkinointiin äh, hintojen äh, muodostaminen ja esimerkiksi lääkkeiden vaihtaminen. Tämä on hyvin tärkeä asia hyvin monille Euroopan kansalaisille. Romaniassa tilanne on se, että siellä tehtiin muutama onneton päätös vuosien 2009-2011 välillä. On olemassa luettelo tällaisille korvattaville lääkkeille, mutta se on ainoastaan neljä vuotta voimassa ja se riippuu äh, hallituksen päätöksestä. Kun kehitetään uusia molekyylejä, niin niiden vaikutukset ovat hyvin sattumanvaraisia. Hallitus ryhtyi toimenpiteisiin huhtikuussa 2011 ja äh, näin sitten estettiin tiettyjen lääkkeiden markkinointi Romanissa. Minä pyytäisin, että komissio äh, kiinnittäisi tarkemmin huomiota tällaisiin toimenpiteisiin. Kiitoksia. Sitten Rova Miranda. Presidenta. Queremos manifestar nuestra... Kiitoksia puhemies. Haluaisin ilmaista suuren huoleni Paraguain demokraattisesti valitun presidentin kohtelusta. Paraguain kongressi erotti hänet konservatiivien suurella tuella. Presidentti sai alle 34 tuntia valmistautua tähän ja vain kaksi tuntia puolustuksensa valmisteluun. Tässä ei millään tavalla kunnioiteta puolustus, puolustautumisoikeutta. Vuosien diktatuurin jälkeen kansa kuitenkin valitsi demokraattisen hallituksen. Asiasta täytyy puhua niillä, sillä nimellä, mikä niille kuuluu. Parlamentissa on tapahtunut par- Paraguayssa on tapahtunut parlamentaarinen vallankumous. Euroopan parlamentin täytyy nyt liittyä kansainväliseen tuomitsevaan ääneen ajatellen Paraguayn tapahtumia. Meidän täytyy ilmaista solidaarisuutemme Paraguayn kansalle ja sanoa, että Fernando Lugo ei ole se, joka sai tässä iskun, vaan tämä on isku demokraattista valtiota vastaan. Seuraavana sitten herra Trianta Fillides. puhemies. Minä haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen, että tämä sopimus, joka liittyy Turkin kanssa tehtäviin helpotuksiin, minä olen hyvin iloinen siitä, että Eurooppa on lähentynyt Turkia tässä tämän sopimuksen myötä. 21.6. tehdyt päätelmät neuvostossa laajentavat yhteistyötä oikeuden alalla Turkin kanssa. Ja nyt me odotamme sitä, että Turkki e, ryhtyy soveltamaan tätä sopimusta todellisuudessa ja sillä tavalla, että Kyproksen probleemi saadaan tässä e, syrjäytettyä. Mit, mitä sitten eh, tulee Turkin ja kolmansien maiden suhteisiin, niin toivomme, että täällä nyt eh, jotenkin eh, syntyy uutta käytäntöä. Sitten seuraava Batten. Euroopan unionissa saattaisi, saattaisi pitää kansanäänestys, mutta ei tiedetä koska ja mikä on kysymys. Hän tietää ainoastaan, mikä kysymys ei ole se, pitäisikö Britannian lähteä EU-sta. Tämän koska hän ei tiedä, miltä EU näyttää tulevaisuudessa, mutta me kaikki tiedämme, emmekö? me täällä tiedämme tasan tarkkaan, että tästä on tarkoitus saada aikaiseksi yksi poliittinen eurooppalainen valtio. Euroalueen kriisi on sellainen, että nyt pyritään saamaan aikaiseksi täysi poliittinen hallinnointi ja integraatio. Ainoa henkilö, joka ei tätä selvästikään ymmärrä, on David Cameron itsenäisyyspuolue Yhdysvaltain kuningaskunnassa voi selittää tämän hänelle niin kuin me teemme kansalaisille. Ainoa kansanäistö, jota kansalaisemme haluavat, on, on selkeä kysymys siitä, että pitäisikö meidän pysyä sisällä vai lähteä ulos. Ja me haluamme sen ennemmin, ö, ennemmin kuin myöhemmin. Kiitoksia. Rabatten. Sitten Skeresi. Arvoisa puhemies, minä haluaisin puhua pienestä Onnutin alueesta Unkarissa. Me olemme erittäin ylpeitä äh, Bosutin alueella. 300 vuotta sitten Onnudissa järjestettiin tärkeä parlamentaarinen istunto ja nyt kuuden sadan vuoden ajan Onnudissa on järjestetty erittäin kuuluiset markkinat. Onot on kärsinyt turkkilaisesta miehityksestä, Habsburgeista ja jopa kommunistimiehityksestä, mutta mitä Euroopan unionin kanssa käy? Selviääkö Onot hengissä? Euroopan unionista. Olenpa jopa kuullut sellaisia huhuja, että eurooppalaisessa lainsäädännössä sanotaan, että UNODissa voimassa oleva lainsäädäntö ei vastaa Euroopan unionin lainsäädäntöä. Kollegat, mä pyytäisin, että ei nyt uhrattaisi vapaakaupan nimissä UNOTia. UNOT on sellainen alue, markkinat, joilla pienviljelijät ja erilaiset tahot voivat yhdessä toimia ja käydä kauppaa. Meidän täytyy puolustaa UNODia ja UNODin markkinoita. Sitten herra Bratkovski, hän ei ole paikalla. Sitten herra Sikerski. Wczoraj usłyszeliśmy ostatni gwizdek me olemme kuulleet eh, Euroopan mestaruuskisojen viimeiset vihellykset. Ja me olemme myöskin saaneet päätökseen eh, suurimman eh, Puolan ikinä järjestämän yleisötapahtuman. Olemme hyvin ylpeitä tästä. Ja uusi henki on tullut Puolaan, ei pelkästään poliittisesti. Meillä on Ukrainan kanssa tiettyjä haasteita ja meillä ovat jalkapalloilijat hyvin arvostaneet tätä uusia näitä järjestelyjä ja sitä vieraanvaraisuutta, jota olemme osoittaneet Me kiitämme teitä siitä, että tällainen hanke tuli meille järjestettäväksi. Ne varat, jotka saimme käyttöömme infrastruktuurin parantamiseen sekä rautateillä että tieverkoston kohdalla, niin ne ovat sellaisia rakenteita, jotka palvelevat meitä vielä pitkään. Olemme hyvin tyytyväisiä tähän. Donna Pahola, Castex. Euh, Kiitoksia puhemies. Huomenna käymme keskustelua aktasta, mutta minä haluaisin tuoda esille äh, erittäin tärkeän asian, joka liittyy tähän kysymykseen. Nämä ovat näitä ehdotuksia, joita komissio on kuullut Intavaliokunnassa 20. kesäkuuta. Siteraan tässä, jos päätätte, että että äänestätte kieltä tätä vastaan, niin me olemme mukana tässä tuomioistuinkäsittelyssä ja kielteinen kanta ei tule pysäyttämään tätä tuomioistuin käsittelyä. Ennen kaikkea tämä osoittaa sitä, että Euroopan parlamentti ei suhtaudu vakavasti demokratiaan ja kansalaisiin, joita me edustamme. Euroopan unionin kansalaiset. Olemme ymmärtäneet, mitä te sanoitte. Kiitoksia. Sitten herra Keli. Eh, me voimme keskittyä siihen suureen työhön, mitä opettajat tekevät peruskouluissa ja ekokouluissa. Kun ajatellaan tätä vihreää kouluohjelmaa, niin siinä oppilaat oppivat ilmastonmuutoksesta ja oppivat myöskin kunnioittamaan ympäristöä. monissa näissä kouluissa – olen hämmästynyt siitä, kuinka paljon lapset oppilaat tietävät näistä aihepiireistä. On tärkeää myöskin kunnioittaa näitä kouluja ja opettajia näissä kouluissa. Ja suosittelisinkin parlamentille, että palkittaisiin tämä työ, palkittaisiin nämä opettajat, jotka tekevät niin paljon työtä myöskin vapaaehtoisella pohjalla. He tekevät meille suuren palveluksen ja myöskin he tarvitsevat tämän kunnioituksen. Kiitoksia. Sitten herra Stelo. Kiitoksia. Viime viikon e- Eurooppa-neuvoston päätökset olivat erittäin hyödyllisiä. Irlantilaiset eivät ole, ole olleet vastuussa tästä kriisistä, ja koska me olemme tehneet erilaisia päätöksiä. Neuvoston päätökset eh, olivat sellaisia, että ne tulivat eh, Troikan ohjelmasta ja ne auttavat markkinoiden toimintaa. Irlantilaiset eh, äänestivät vakauspaketin puolesta, sopimuksen puolesta toukokuussa. Ja ilman näitä vakausraastoja mikään ei olisi mahdollista. Mitä sitten talousunioniin tulee? niin se, että 130 ähm, miljardia, 120 miljardin äh, äh, ryhdytään ja joukkohanke, velkakirjat tulevat äh, olemaan olemassa. Täytyy sosiaalinen investointisopimus vielä saada yhteiskunnille. Bilbao Barandika. Sitten rouva Bilbao. Gracias, presidenta. Kiitoksia puhemies Herra komission jäsen, haluaisin kiittää Euroopan huippukokouksen yhteisymmärryksestä euron pelastamiseksi, mutta haluaisin myös kiinnittää huomiota eurooppalaisten alueiden ongelmiin mitä tulee tällaisesta autonomisesta rahoituksesta, autonomisesta alueesta. Minä tulen Baskimaalta, yhdeltä tällaiselta alueelta. Me olemme tukeneet 30 vuoden ajan reaalitaloutta ja panostaneet kansainvälistymiseen ja sosiaaliseen talouteen, samoin kuin koulutukseen. 30 vuoden ajan me olemme olleet hyvä esimerkki budjettikurista. Euroopan unioni on seurannut toisenlaista politiikkaa monilla alueilla ja tulokset ovat tiettyjä nyt. 30 vuoden kokemuksemme, se pitäisi ansaita arvostusta. Minä todellakin pyydän, että nyt etsittäisiin ratkaisuja tähän paradoksiin Euroopassa. Jotkut puhuvat tässä jo tällaista alueiden välisestä jännity- jännitteistä Euroopassa. Sitten Kisoselos. Kisoselos. Nikos. Nikos, oletteko paikalla? Σίγουρα εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουμε ενδιαφέρουσε. Niin, kiitoksia. Euroopan parlamentti ei kiinnostunut kovinkaan paljon niistä keskusteluista, joita käytiin Kreikassa terveydenhuollon parissa. Kyse on määräyksistä vuoteen 2020 asti. Kyse on kansalaisten terveydenhuoltopalvelujen saatavuudesta, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että Kreikassa se on romahtamaisillaan ja viranomaisilla on suuria vaikeuksia pitää ylipäätään terveydenhuoltoa jollakin tasolla. Tämä kriisi on johtanut myöskin äh, toiseen kriisiin sairaaloissa. Sairaaloiden piti irtisanoa ihmisiä. Siellä on tehty suuria leikkauksia äh, henkilöstön kohdalla, lääkäreiden kohdalla. Hyvin monet ovat työttömiä eivätkä näin pääse terveydenhuoltopalvelun piiriin. Jokin aika sitten herra Barroso totesi, että on tärkeää, että me voimme parantaa näitä hankalia olosuhteita kansalaisilla, koska jokaisella Kreikan kansalaisella täytyy olla mahdollisuus saada terveydenhuoltopalveluja käyttöönsä. Uskon, että komissiolla on myöskin velvollisuus tarkistaa ne olosuhteet ja ehdot ja tar- Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Voitteko kuvitella, että mm, Venäjän Duuman valiokunta huolehtii venäläisestä mm, vähemmistöistä ja, mm, ja puuttuvat Latvian asioihin tällä sektorilla. Nämähän ovat itsenäisiä maita. He ovat järjestäneet tällaisen virallisen eh, kokouksen siitä aiheesta, miltä vähemmistöjen tilanne näissä maissa pitäisi näyttää. Tästä ei puhuta, mutta kuitenkin Unkarin parlamentti muutama päivä sitten ilman, että Slovakian kanssa oli yhteyksiä, järjesti tällaisen provokatiivisen kokouksen Slovakian alueella. Unkarilaiset parlamentaarikot vuokrasivat tilat Slovakian yliopistosta ja tulivat tähän tilaan sitten keskustelemaan siitä, mitä Slovakian hallituksen pitäisi tehdä unkarilaisten kohdalla, jotka asuvat Slovakiassa. Ovatko he unohtaneet kohteliaisuuden kansainvälisissä suhteissa? Eh, koska he eivät ilmo- ilmoittaneet yhtään mitään slovakeille. Ja nyt seuraava. Kiitoksia, arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin ilmoittaa teille, että Euroopan unionissa meillä on 26 itsenäistä maata ja yksi kolonia, yksi siirtomaa, rakas maani Romania. Se ei ole mikä tahansa siirtomaa, vaan se on amerikkalaisten siirtomaa, jossa CIAn toimijat toimivat. Tässä on kolme tärkeää huolta. Ensinnäkin amerikkalaiset haluavat hyödyntää maan rikkauksia, kultaa, hopeaa, ja uraania samoin kuin luonnonkaasua. Toiseksikin halutaan pakottaa romanialaiset taloudellisesti huonoihin sopimuksiin, joilla pakotetaan vuoden, ostamaan vuoden 1965 vanhoja lentokoneita. Ja kolmanneksikin Romaniasta halutaan tehdä rauhanomainen ohjuskilpi maa Venäjää vastaan. Viimeisin toimi näiden linjojen mukaisesti tapahtui paikallisvaaleissa. 900 CIA-agenttia oli mukana paikallisvaalien järjestelyissä. La parole maintenant à madame... Seuraava Flasikova Penova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, tällä hetkellä Euroopan unioni, ja kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat suurien haasteiden edessä. Poliittisia, ne ovat poliittisia, sosiaalisia ja rahoituksen liittyviä. Tällä hetkellä on tärkeää, että jäsenvaltiot tekevät hyvää yhteistyötä, että niillä on parhaat suhteet toisensa kumppanuuksien pitäisi olla tämän päivän Euroopan kulmakivi. Tästä syystä minä haluan painottaa kollegani äh, sanoja. Olen erittäin huolissani siitä tosiasiasta, että Unkarin parlamentti äh, toimi niin kuin se toimi äh, Slovakian tasavallan itsemääräämisalueella. Ja tämä on ikävä asia. Slovakian tasavallan hallinto tekee kaikkensa, jotta se saa pidettyä yllä hyvät suhteet naapurimaidensa kanssa ja olen varma, että ja mielestäni Unkarin hallituksen pitäisi tehdä sama. Sitten Rova Ojuland. Votre micro, votre micro. Voilà, voilà, ça va. <laughs> Aitäh, proua president. Minun eelmise nädala Washingtoni visiidi eesmärgiks oli koht... Arvoisa puhemies, viime vuonna vierailin Washingtonissa ja tapasin kongressi ja senaatin molemmat, molempien puolueiden edustajia keskustellakseni asioista. Tiedätte, että Yhdysvalloissa niin senaatti kuin kongressin ulkoasia valiokunta ovat äänestäneet lain puolesta. Ja ensi viikolla ulkoasia valiokunta tulee keskustelemaan tästä niin kutsutusta Magnitski mietinnöstä. Se on hyvin samantyyppinen mietintö kuin mitä nyt, mistä keskustellaan Yhdysvalloissa. Ja tarkoituksena on saada venäläiset korkean tason toimijat, jotka ovat litoksissa järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja korruptioon, että he eivät pystyisi liikkumaan vapaasti Euroopan unionissa ja että heille asetettaisiin rangaistuksia. Rouva Hyvä puhemies. Minun täytyy protestoida näitä väärinkäytöksiä vastaan, joita kansalliset e, instituutiot ovat tehneet, kuten turvallisuuspalvelu e, ja oikeuslaitos. Tässä on aikaisempi oikeistohallitus e, takana. Nämä välineet ovat olleet käytössä haittaamassa nykyisen hallituksen toimintaa. Perustuslaki tuomioistuin on mm, lukinnut pääministerin pois virastaan. Me näemme, kuinka, kuinka professoria ja poliiseja häiritään työssään. Tämä halventaa lakia ja tämä on aivan keskellä Eurooppaa. Tässä on nyt kyseessä kampanja, jota instituutiot vetävät presidentin johdolla ja EPP tukeista. Sitten Rova Dantsila. Din 16. heinäkuuta oli paikallisvaalit Romaniassa ja tulos on kansalaisten mm, mielenmukainen. Tämä voidaan kaikkialla havaita, mutta tämä oli myöskin reaktio äh, menneisyyden virheille ja myöskin niihin talous- ja, talouteen ja yhteiskuntaan liittyviin ongelmiin, joita on. Äh, äh, PDL-edustajien ehdotus oli sellainen, että sitä ei hyväksytty ja nyt tarkoituksena oli saada tässä demokratia, demokraattista tilannetta Romanissa paran, parannettua ja nyt instituutiot voivat toimia paremmin. Minä haluan tukea parlamentin esitystä sille, että nyt pidettäisiin erityiskokous ja viimeisen huippukokouksen tuloksista puhuttaisiin siellä. Pääministeri kertoi siitä, että tämä olisi todellinen uudistus. Tämä on uusi normaali asia, joka on erittäin tervetullut menneisyyteen verrattuna ja verrattuna siihen, mitä presidentti on kertonut. Tämä menee kaikki oikeaan suuntaan. Sitten herra Gallagher. Uh, uh, Kiitoksia puhemies. Olen hyvin iloinen viime viikon Brysselin huippukokouksen lopputuloksesta. Tässä suoraan haluttiin uudelleen pääomittaa euroalueen pankit. Sopimus on merkittävä askel eteenpäin. E, Irlannissakin voidaan saada mahdollisesti uudelleen järjesteltyä velat ja säästetään e, irlantilaisia veronmaksajia. Olen ymmärtänyt, että EU-valtiovarainministerit nyt ryhtyvät neuvottelemaan Irlannin pankkien veloista – tässä täytyy varmistaa se, että Irlanti on samassa asemassa kuin Espanja ja muut ongelmissa olevat euromaat. Kansanäänestyksellä hyväksyttiin tämä vakautussuunnitelma. Tämä on tärkeä turvaverkko Irlannille euroalueella – tästä voidaan todellakin saada Irlannillekin konkreettista hyötyä näistä eri toimista, joista sovittiin. Sitten on Sarbu. Vă mulțumesc. În aceste săptămâni facem pași Nämä viikot ovat sellaisia, että me olemme mu- muuttamassa eräitä asioita. Viime viikolla Bukarestissa Romanian maanviljelijät eh, olivat kokouksessa ja me korostimme sitä, minkälaisia asioita komissio odottaa yhdessä sosiaalidemokraattisten kollegojen kanssa. Eh, meidän täytyy maataloudessa ottaa huomioon se, minkälainen tasoero on eri jäsenmaiden välillä. Kaikissa maissa maatalous ei ole samalla tavalla kehittynyt. Kapula Santosin mietintö on mielestäni hyvä. Se halusi, siinä esitettiin, että maksut yhtenäistettäisiin. industria del mio, del mio paese. Kiitoksia puhemies. Jos puhun oman maani teollisuudesta, niin seitsemän vuoden kuluttua Italiassahan on nyt eh, videokon niminen yritys ja tehdas mennyt konkurssiin. Tämä on alueeni toiseksi myös alueeni toiseksi suurin yritys on sulkenut ovensa. Teollisuus on todellakin polvillaan Italiassa. Yrityksiä on yritetty siirtää kolmansiin maihin. Instituutioiden täytyy tehdä yhteistyötä niin, että voidaan varmistaa työntekijöiden elinolosuhteet tulevia vuosia varten. Euroopan unionin ja Italian täytyy puuttua asioihin ja tehdä kaikkensa, jotta voidaan varmistaa työpaikkojen säilyminen. Sitten Cortes Lastra. Kiitoksia. Haluaisin nyt tuoda Euroopan parlamentin esillä Espanjan nykyhallituksen tutkimus- ja investointialan suunnitelmat. Suuria leikkauksia on suunniteltu, 22 prosenttia budjettia on leikattu. Tässä ei me tarvitsemme siis vain lisää investointeja ja lisää tutkijoita, jotta voitaisiin älyvuoto nyt tukahduttaa. Tästä Espanja on kärsinyt. Tässähän nyt rahoitetaan vain muutamia tahoja ja vähennetään apurahoja Espanja käyttää vain 1,2 prosenttia BKT tutkimuksen ja investointia. Tällä tavalla ei voida luoda riittävästi osaamista, jotta voitaisiin muuttaa tuotantojärjestelmää. Euroalue nähdään tärkeimpänä pääoman lähteenä Euroopan. Espanjan hallitus ei ole riittävästi panostanut sosiaaliseen kehitykseen. Kiitoksia. Seuraavana eh, rouva Ajala Sender. Gracias, presidenta. Kiitos puhemies. Niin minä haluaisin nyt ilmaista suuren tyytyväisyyteni siihen, että kansainvälinen eh, kansainvälisen rikostuomioistuimen kaksi juristia on vapautettu. Eritoten Estevan Peralta Losia nyt on saatu tällainen erittäin myönteinen uutinen. Olen ymmärtänyt, että nämä juristit ovat tehneet erittäin hyvää työtä, mutta samalla on saatu myös kielteinen uutinen. Yksi helikopteripilotti, joka toimii Valensiassa, valensialaisessa yrityksessä. Ja on, toimii näissä metsäsammutustöissä. Metsäsammutustyöthän ovat alkaneet paljon aikaisemmin aikaisemmin ja olemme hyvin pahoillamme, että yksi näistä helikopteriyhtiön piloteista on kuollut työskennellessään. Sitten vielä viime... Sitten viimeisenä äh, Kushieri. Kiitos. Äh, mitä tulee lailliseen maahantuloon Maltalla, niin tämä ongelma on lisääntynyt viime viikkoina. Hyvin monet afrikkalaiset tulevat Eurooppaan etsimään parempaa elämää. He täytyisi saada enemmän tukea ja solidaarisuutta Euroopan unionilta ja jäsenvaltioilta. Tämä on haaste koko Euroopalle eikä tätä asiaa pitäisi jättää pelkästään Maltan harteille vain siksi, että se on tässä rajamaastossa. Tämä taakanjako ei toimi Euroopassa. Vain muutamat jäsenmaat tarjoavat apuaan Maltalle. Ja tämän tilanteen edessä jäsenvaltioilla – on velvollisuus toimia solidaarisesti. Me tarvitsemme ensinnäkin tiukkoja sääntöjä, joita kaikki käyttävät. Ja toivon, että muut maat osallistuvat tähän niin, että taakka jakautuu tasaisemmin. Tarvitsemme tehokkaita mekanismeja. No niin, sitten me siirrymme eteenpäin esityslistalla mietintörovaa Paulsenilta eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuosille